arrogantia sanoa, että kulttuuriset kohteet olisivat aivan legitiimejä sotilaallisia kohteita. Yhdysvalloilla on valtava sotilasbudjetti ja heidän on käytettävä tätä budjettia jotenkin ja käytävä sotakin jossakin. Kubilus, please. Sitten edustaja Kubilus yksi minuutti. Representative. Hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Teheran, Iran, Irak ovat osa suurempaa kuvaa. Me näemme enemmän totalitäärisiä hallintoja, joista tulee aggressiivisempia ja näemme myös enemmän epävakautta. Näemme sen myös äh, äh, Libyassa, Syyriassa, Iranissa, Irakissa ja Venäjän lähistöllä. Jotkut, äh, joidenkin vo- voimat kasvavat ja joidenkin merkitys laskee. Ja sen vuoksi monet ovat tulleet aggressiivisemmiksi. USAn läsnäolo on vähentynyt alueella ja se onkin kehottanut NATOa ja Eurooppaa lisäämään läsnäoloaan. Me, meidän tulisi kyetä näyttämään omaa johtajuutta, jotta ei syntyisi enemmän kaaosta ja epävakautta lähialueillamme. Afetissa, hyvä Borel, te puhuitte hyvin vakuuttavisesti siitä, että jos EU haluaa olla globaalisti merkittävä, sen täytyy olla tarpeeksi vahva ylläpitääkseen vakautta lähialueilla. Nyt on aika toteuttaa teidän visionne. Now for one minute, Mrs. Ja sitten edustaja Santos yksi minuutti. Obrigada. O início deste ano no Médio Oriente ficou marcado pela ação unilateral e irresponsável dos Estados Unidos joka lähti Yhdysvaltain yksipuolisesta toiminnasta ja oli oikeastaan tuomioistuimen ulkopuolella tapahtunut teloitus. Ja tämä oli valtaisa virhe. Se vastaa sitä toimintaa, joka käynnistyi silloin, kun Yhdysvallat irtautui Iranin kanssa yhdistetystä ydinsopimuksesta. Se, että Irakissa on ollut edellisiä tapahtumia sen jälkeen, on johtanut siihen, että jännite on lisääntynyt. Nyt EU haluaa lisätä vuoropuhelua ja lieventää jännitystä ja haluaa, että pidetään kiinni ihmisoikeuksista. Nyt tilanne on se, että ei saa enää sortaa mielenosoittajia Irakissa. Tämä on jotakin, mitä me olemme myöskin vaatineet. Nykypolitiikka, nykyisessä poliittisessa ei saa olla epäröivä. Perjantaina on tarkoitus vahvistaa korkean edustajan valtuutusta niin, että ydinsopimus Iranin kanssa voidaan pelastaa. Valitettavasti nuo ponnistelut ovat vieneet aivan liikaa aikaa, vaikka ne ovat ratkaisevan tärkeitä meidän maailmanosallemme ja lähi Nyt EUn täytyy toimia päättäväisesti. Thank you very much now for one minute, Mr. Kiitos. Ja sitten edustaja Asmani yksi minuutti. Uh- Kiitos uh, puhemies. Viime aikojen tapahtumat Iranissa ja Irakissa osoittavat, että miten hauras maailman vakaus on ja että e, tilanteen eskaloituminen ei ole koskaan kaukana. Sen lisäksi meidän täytyy ymmärtää, että EUn täytyy koota voimansa niin, että voimme suojella globaaleja intressejämme. Ja silloin meidän täytyy myös puhua enemmän yhdellä äänellä. Ja tähän tulee myös parempi sotilaallinen kapasiteetti. On hyvä, että EU haluaa pitää elossa tämän ydinsopimuksen, mutta meidän täytyy myös varoittaa Irania. Mielenosoittajia ei saa vahingoittaa. EUna meidän täytyy olla tiukkoina siinä, että täytetään yleiset ihmisoikeudet. Ja vetoankin korkean edustajaa, että käynnistäisitte vuoropuhelun Iranin ja USAn välillä, koska se on ainoa tie ulos tästä vaarallisesta tilanteesta. Kiitos. Kiitos ja sitten yksi minuutti edustaja Bytikofer. Thank you, President. Kiitos puhemies. Korkea edustaja, sallikaa minun aloittaa realistisella kommentilla. Eurooppalainen käsi on heikko tässä konfliktissa. Meillä on pieni rooli, mutta jos me haluamme kantaa vastuumme vakavasti – meidän täytyy pysyä yhdessä ja meidän pitää koordinoida asioita hyvin ja koordinoidin tulisi olla korkean edustajan käsissä, koska se on hänen vastuunsa. Me haluamme puolustaa Iranin kanssa tehtyä ydinsopimusta, mutta samaan aikaan meidän pitää hyvin selvästi torjua Iranin aggressio, joka on osa sen ulkopolitiikkaa. Miten voimme pitää hengissä ydinsopimuksen? Emme, jos emme saa aikaan sitä, että Instex rakennetaan, että se ryhtyy toimimaan. On tärkeää, että komissio tulee mukaan Instexiin, laittaa siihen pääomaa, tulee kumppaniksi siihen. Ja vielä lopuksi haluan sanoa seuraavaa. On monia synkkiä pilviä, mutta on yksi toivon viesti, ja se on Iranin kansalaisten toiminta, ja äskettäin myös Irakin kansalaisten toiminta. Ja minusta meidän velvollisuutemme EUna on osoittaa tehokasta solidaarisuutta heille. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja I'm sorry. I'm sorry. It's my mistake. Sorry. Anteeksi, anteeksi minun eh, virheeni. Ensin edustaja Mayer ja sitten vasta edustaja eh, Kempa. Anteeksi. Thank you, Mrs. President. Dankeschön. Also, was wir hier Se, mikä nyt täällä nähdään, on tällaista kahden tahon oman egon esille tuomista vaarallisella tavalla. Kumpikin itse asiassa vaan toimii sisäpoliittisten syiden pohjalta ja käyttäytyy siksi niin kuin käyttäytyy Yhdysvallat. Siellä demokraatit eivät arv- arvostele tämän terroristin surmaamista. Iranissa puolestaan hallituksen täytyy huolehtia siitä, että ihmiset pysyvät rauhallisina kaduilla ja että toisaalta myöskin amerikkalaisten hyökkäys sai tässä heille hyötyaikaan. Nyt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 sanotaan, että he eivät tahallisesti ampuneet lentomatkustajakoneet alas ja tämä vaikutti tilanteeseen. Mutta Yhdysvalloissa Trumpilla on vaali tulossa marraskuussa ja amerikkalaiset pitävät tällaisista voimakkaista käsistä ja voimakkaasta toiminnasta silloin, kun se on terroristeihin toimi, kohdistuvaa toimintaa. Meidän toimia samalla tavalla, miten se toimia myöskin käyttäen kovia toimia terroristeja vastaan. Iranin hallitus toisaalta tarvitsee solidarisuutta, etenkin ihmiset, koska muuten tuota, eh, tuo epädemokraattinen hallitus ei pysy pystyssä, jos sen ihmiset eivät sitä tue. Thank you very much. Mr. Mayer, will you accept... Kiitoksia. Edustaja Mayer, hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Bytikoferilta? Bytikofer, olkaa hyvä. Eh, Herr Mayer. Edustaja Mayer, te juuri Ukrainan koneen alasampumisen yhdessä, yhteydessä puhuneet epäonnesta. Oletteko te valmiit pyytämään anteeksi siviiliuhrelta tätä sanaa? Ei tällaista tapahtumaa voi kutsua epäonneksi. Se on todella kyynistä. Mr. Meyer, now you have 30 seconds for... Nyt täällä on 30 sekuntia aikaa vastata. Bytikoff, Herra Bytikoff, ehkä teidän pitäisi kuunnella tarkemmin, koska onnettomuushan oli se, että Iran väitti, että tämä oli vahingossa äh, alassa, mutta älkää pyrkinyt instrumentalisoimaan näitä uhreja omiin pikkutarkoituksiin. Now for one minute. Ja nyt sitten yksi minuutti, edustaja Kempa. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, tilanne on vakava mutta katson, että se ei kuitenkaan oikeuta sitä, että tällä parlamentissa sitten vain toimitaan ylimielisesti. Parlamentilla on lukuisia mahdollisuuksia ja välineitä käytössään. Meillä on diplomatian välineet, meillä on myös kehitystukivälineet, humanitaarisen avun väline. Kun keskitymme Irakiin ja jatkamme näitä sotilaallisia operaatioita, joita esimerkiksi eh, NATO eh, jatkaa, niin tässä ei voi toimia vastuuttomasti. Maa tarvitsee nimenomaan vakautta. Tämä maa tarvitsee sitä, että tilanne rauhoittuu. Tilanne on edelleenkin räjähdysaltis. Eh, olemme täysistunnossa puhuneet eh, päätöslauselmasta, joka liittyy jesideihin ja kristittyihin. Me tiedämme, että tietyt alueet ovat eh, valmiita ottamaan vastaan takaisin palavia kristittyjä. Me emme voi toimia ylimielisesti. Se ei ole asianmukaista tässä keskustelussa. Meillä on mahdollisuuksia toimia Eurooppana tällä alueella. Kiitos. Sitten Botenga. Donald. Kiitos. Donald Trump äh, pelottaa. Yhdysvaltain presidentti pelottaa ennen kaikkea meidän kansalaisiamme Euroopassa. Twitterissä tunnuksella kolmas maailmansota. Äh, tämä on ollut äh, siellä huippu siellä neljän päivän ajan, eikä tämän presidentin toimia ole sitten tuomittu, en ymmärrä. Ja toiseksi on vedottu, että Eurooppa tekisi enemmän kyllähän eurooppalaiset ovat toimineet Irakissa, Syyriassa, Afganistanissa, Libyassa. Oletteko nähneet, minkälainen katastrofi tästä seurasi? Haluatteko vielä lisää katastrofia? Toimitaan nyt vakavasti. Millä planeetalla te oikein asutte? Jos haluatte rauhoitella kansalaisia, niin Miettikääpä, miten NATO toimii. Se toimii tämän Trumpin sodanjulistusten mukaisesti. Täytyy kunnioittaa eri maiden parlamenttien päätöksiä. Irakissa on äänestetty, että siellä halutaan joukkojen poistuvan. Ei saa toimia niin, että talous, sosiaaliset oikeudet ja väestön terveyskin tässä tuhotaan. Kiitos. Thank you now for one minute. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Patton. Ennen joulua minä sanoin tälle parlamentille, että ydinsopimus Iranin kanssa JCPOA oli kuollut ja että tarvittiin nopeasti vaihtoehtoa suunnitelmaa. Herra Borrell, korkea edustaja, ei. Minulla on mikään ilo sanoa teille, mutta tämä on totta, että EU nyt täytyy herätä. Sopimus Iranin kanssa ei ylläpidä rauhaa ja turvallisuutta. Nyt se alkaa vaikuttaa päinvastaisesti. Amerikkalaiset irrottautuvat sopimuksesta. Iran on alkanut jälleen käynnistänyt tämä Iranin uranin virkatsottamista ja Iran uhkaa myöskin kostolla EU-jäsenille. Ydinaseiden pitäminen Iran ulkopuolelta ja kaupan jälleen aikaisemmin ja poliittisten vankien vapauttaneiden ja ihmisoikeuksien palauttaminen tapahtuu sillä tavalla, että saadaan säilytettyä ystävyyttä Washingtonin kanssa eikä Iranin kanssa. Vaihtoehtoisen suunnitelman täytyy sitä se, että Iran sitoutuu siihen, että se lakkaa tukemasta hyökkäyksiä Yhdysvaltojen vastaan. Ja silloin EU voi sitten tehdä sen, mitä se parhaiten tekee, nimittäin harjoittaa kauppaa. EU täytyy tunnustaa, että vain Yhdysvalloilla on resurssit ja suhteet ja tulivoima, joka luo mahdollisuuden kestävälle menestyksekälle vaihtoehdolle JCPOA-sopimukselle ja rauhalle alueella. Thank you now for one minute. Kiitos. Yksi minuutti, edustaja Tobe. Tack, fru talman. Kiitos puhemies, hyvä korkea edustaja. Viime keskiviikkona Iran ampui alas ukrainalaisen matkustajakoneen. Kaikki 176 koneessa ollutta matkustajaa kuoli. Meidän ajatuksemme ovat uhrien ja heidän omaistensa luona näinä vaikeina hetkinä. 17 kuolleista tulivat minun kotimaastani Ruotsista. Minä edellytän, että EU voimakkaammin tuomitsee tämän iskun ja asettaa vaatimukset siitä, että alasampuminen tutkitaan täysin kansainvälisessä valvonnassa ja että vastuulliset asetetaan oikeuteen. Omaisilla on oikeus saada tietää, mitä tapahtuu, ja heillä on oikeus kompensaatioon. Sen lisäksi haluan sanoa selkeästi, nyt kun protestit Iranin hallintoa vastaan leviävät maassa, niin EUn täytyy vielä määrätietoisemmin täytyy tukea maan demokraattisia voimia ja uudistuksia. Kiitos. Thank you now. Kiitos ja sitten yksi minuutti edustaja Guteland puhemies, korkea edustaja turvallisuustilanne Iranissa ja Irakissa vaihtuu ja muuttuu päivittäin ja se on lähellä jo täyttä sotaa. Iranin ja USAn välinen tilanne tällä hetkellä on todella vaarallinen ja EUlla täytyy olla selkeä rooli liennytyksessä ja kehittää omaa politiikkaansa Iranin suuntaan, jossa me näytämme, että se mitä me haluamme nähdä on toisenlainen tulevaisuus, rauhanomainen tulevaisuus, jossa kunnioitetaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja ydinsopimusta. Viime viikolla ammuttiin vahingossa henkilö, ammuttiin lentokone alas ja 176 ihmistä kuoli. Ja taustalla olivat USA ja Iranin jännitteiden kasvu. 17 näistä henkilöistä liittyivät Ruotsiin, he olivat ruotsalaisia minun kotimaastani. Siellä oli joukossa nuoria ja lapsia. Minä olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy vaatia täysi osallistuminen selvitykseen ja ne maat, jotka olivat osallistuneena, heidän täytyy voida olla mukana ja kaikkien, joista uhrit tulevat, heidän täytyy tietää, mitä tapahtui, että he saavat kompensaation ja että me seisomme heidän puolellaan. Thank Kiitos. Yksi minuutti, Borrell, on puhunut jännitteistä Iranin, eh, Yhdysvaltain ja Irakin välillä. Tässä EU täytyy toimia välittäen. Keskusteluissa ne osapuolen kanssa täytyisi teidän kaikkea ottaa esille EUn kansalaisten suojelu. Monet EUn kansalaiset ovat laittomasti pidätettyinä Iranissa. Nasmin Zakari Kratlev minun vaalipiiristäni on ollut neljä vuotta vankilassa Iranissa. Hänen kohtalunsa on osa tällaista panttivankkidiplomatiaa, jota Iran harjoittaa, ja se pitää ottaa vakavasti. Nasimin mies Richard on täällä parlamentissa tänään ja huomenna, ja minä kehotan teitä hyväksymään minun kutsuni tavata meidät kaksi. Hän ja muut perheet, jotka edustavat laittomasti pidätettyjä EUn kansalaisia haluavat, että te tapaatte heidän läheisensä. Ihmisoikeudet ovat jotakin sellaista, mitä on mukava ylläpitää. Ne ovat jotakin, mistä ei voida neuvotella. Täytyy olla turvallista matkustaa ja mikä sopimus Kenen kanssa taadaan tulevaisuudessa aikaan, sen täytyy myös kattaa nämä. Thank you now for... Kiitos ja sitten yksi minuutti, Gregorova. Děkuji, paní předsedající Rauhanomaiset mielenosoittajat uh, kärsivät kovia. Jos omia kansalaisia vainotaan ja rahoitetaan terroriryhmiä, niin tästä totta kai on kansainvälisiä seuraamuksia. Jos historia ohjaa meitä, niin Yhdysvallat pyrkii hallituksen muutokseen, mutta tämä ei kuitenkaan muuta tilannetta. Libya, Irak, Afganistan. Lista näistä epäonnistuneista äh, tilanteeseen puuttumisista on pitkä. Tämä on huonoin mahdollinen vaihtoehto. Meidän eurooppalaisten on tehtävä tämä selväksi yhdysvaltalaisille kumppaneillemme. Ohjukset eivät vakauta mitään aluetta. Diplomaattinen vuoropuhelu ja äh, talous- ja turvallisuussopimukset vakauttavat alueita. Borrell teki tämän aivan selväksi Yhdysvaltalaisille valloille. Euroopan unioni ei tue sotilaallista toimintaa Iranissa. Me tuemme eh, rauhanomaisia mielenosoittajia ja talous- ja turvallisuusalan yhteistyötä Iranin kanssa, joka pohjautuu vapauksille ja ihmisoikeuksille. Thank you now for one... Kiitos. Nyt yksi minuutti. Edustaja Sardone, olkaa hyvä. Sulla tra Stati Uniti. Yhdysvaltain ja Iranin välisessä kriisissä ja tapahtumissa Irakissa, Eurooppa on osoittautunut hajautuneeksi. Me olemme oikeastaan tässä paradoksin äärellä. Kenraali Suleimani eh, nähtiin jonkinlaisena sankarina myös täällä Euroopassa, mutta olimme täysin hiljaa kun siviili matkustajakone äh, sitten ammuttiin alas ja 176 ihmistä sai surmansa. Pitää muistaa, että tämä kriisi lähti Iranin toimista liikkeelle, kun Bagdadin äh, lähetystön iskettiin. Me haluamme toimia Iranin valtakunnallistoa vastaan, mutta viime kuukausien aikana puhumme kuitenkin yli 1500 kuolleesta, kidutetuista, haavoittuneista sensuurista, medioiden äh, toiminnan lakkauttamisesta. Tämä on väkivaltainen valtakoneisto, joka harrastaa terrorismia. Mogheri jo kaksi vuotta sitten äh, kävi äh, Iranissa ja joutui käyttämään huntua siellä. Meillä on oltava selkeä, rohkea kanta niin, että demokratia voisi taas palata. Kiitos. Thank you very much now. Kiitokset ja nyt Edustaja yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa herra Borrell, olin vähän äh, yllättynyt puheenvuorostanne, koska unohditte asioita. Ensinnäkin tämä ydinsulkusopimus. Suleimani, kuka täytäntöön panee, kuka siellä tappaa? Minulla on kunnia tulla maasta, josta tulee ainut Euroopan pääministeri, joka on tukenut Johnson ja Netanyahu pitää myös mainita. Meidän täytyy tietenkin painostaa Irania siihen, että se noudattaa tätä sopimusta demokraattisesti, mutta meidän täytyy myöskin painostaa ja kritisoida Yhdysvaltoja. Meitä ei saa ottaa meitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Mandelle. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, neljä huomiota minulta tähän liittyen. Ensinnäkin, mikä erottaa Yhdysvallat ja Iranin toisistaan? Mikä Iran on? Mikä merkitys ydinsulkusopimuksella on? Mitä Euroopan unioni voi tehdä? Yhdysvallat on ikivanha demokratia, joka toimii. Iran on totalitäärinen hallinto, joka toistuvasti rikkoo ihmisoikeuksia. Siksi olenkin kovin yllättynyt siitä, että vasemmisto- ja oikeistopopulistit eivät tätä näe meillä on tämä ydinsopimus eh, Iranin kanssa, se on tärkeää ja sitä kautta voidaan välttää se, että Iran valmistaa ydinaseita. Nyt kyse on välitystoiminnasta ja Euroopan unionin täytyy toimia niin kuin Alexander Scheinberg, Itävallan ulkoministeri, ehdotti, nimittäin välittäjädiplomatia Iranin ja Yhdysvaltain välillä – sillä keskusteleminen on parempi kuin ampuminen ja mikäpä on paras äh, paikka keskusteluille Euroopan unioni, arvon korkea edustaja. Äh, Huolehditaan turvallisuudestamme myös tämän asian kautta. Kiitos. Kiina. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi edustaja Köster, yksi minuutti, olkaa hyvä. Päävastuullinen tämän hetken tilanteeseen Lähi-idässä on ajatollahin diktatuuri Soleimani suunnitteli monia terroriiskuja ja hän oli vastuussa protestien väkivaltaiseen päätökseen viime vuonna, kun iranaiset demonstroivat vapauden ja demokratian puolesta. Iranin hallitus on homofobinen ja antisemitistinen. Israelin tuhoaminen on sen tavoite. Meidän täytyy eurooppalaisena vastustaa tätä. Soleimanin tappaminen on kyseenalaista. Se nosti sodan vaaran ja rauhan saadaan aikaiseksi vain, jos pidetään kiinni kansainvälisestä oikeudesta. Nyt on tullut diplomatian hetki ydinsulkusopimuksesta. Täytyy pitää kiinni. Me tuemme mielenosoittajia, jotka puoltavat sekulaarista Irania ja puoltavat ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja riskeeraavat oman elämänsä. Thank you very much. Kiitokset teille. Ja nyt yksi minuutti, eh, edustaja Getta. No ennen kuin mietimme, mitä pitäisi tehdä, niin pitäisi katsoa lähi nykytilannetta nyt äh, Iranissa, Libyassa ja äh, muualla tapahtuu ja tämä lentoturma on jo tullut jopa maan rajojen sisälle. Syyrialaishallinto tekee, on pulassa ja mm, Libyassa tapahtuu. Mitä Eurooppa voi tehdä? Venäjä Iran ja muut eivät varmasti muuta. Olen pahoillani, mutta nyt meillä ei ole täällä tulkkausta. Nyt joudumme odottamaan ihan pienen hetken. Asia on järjestyksessä. Pahoittelut. Voitteko ehkä toistaa, mitä sanoitte? Pahoittelut vielä. No niin, toimiiko nyt mikrofoni? Toimiiko tulkkaus? Selvä. No niin, Aloitan siis alusta. Ennen kuin pohdimme sitä, mitä pitäisi tehdä, niin pitää katsella, mikä on Lähi-idän nykyrealiteetit. Libyassa, Iranissa on ongelmia ja tämä ukrainalainen sen lentokoneen turma siellä rajojen sisällä aiheuttaa paljon puhetta. Venäjä on ainut toimija nyt Lähi-idässä, ennen kuin tämä kaikki leviää jopa Libyaan. Mitä sitten Eurooppa tekee? Siellä ei varmasti Yhdysvallat ja muut tule muuttamaan toimintatapojaan. Ja tätä kriisiä ei voida ratkaista näin, vaan kaikille täytyy tehdä selville, selväksi se, ettei ydinsulkusopimusta saa tappaa ja ei voida luovuttaa kaikkea muiden käsiin, vaikkapa Venäjälle, koska muuten tämä tilanne Välimerellä vain kiihtyy ja leviää. Kiitokset ja seuraavaksi mm, edustaja Haan, yksi minuutti, olkaa hyvä. Parhaat kollegat, ihmisiä äh, tapetaan, tämä on barbaarista. Ähm, samoin äh, kulttuuriperintökohteiden tuhoaminen tai edes tämän, tällä uhkaaminen on barbaarista. Kyse on kansainvälisestä oikeudesta ja meistä eurooppalaisista on nyt tullut sota-asiantuntijoista rauhanasiantuntijoita. Me, meidän arvomme ovat myös johtaneet siihen, että meillä on vastuumme. Meidän täytyy kunnioittaa kansainvälisiä toimielimiä, sopimuksia ja juuri tässä Lähi-idän konfliktissa ja tässä äh, Iranin ydinasesopimuksessa on myös äh, äärimmäisen tärkeä toimia sääntöjen mukaisesti. Älkäämme unohtako, mitä olemme oppineet menneisyydestä. Emme me tarvitse mitään sotahuoneita, tarvitsemme rauhanhuoneita. Meidän on yhteisiin arvoihin perustuen pyrittävä yhteisiin tavoitteisiin ja geopoliittisissa kysymyksissä. Tämä pätee ihan niin kuin ilmastokysymyksissä ja kello käy. Euroopan unionin, EUn ja transatlanttisten suhteiden huolehtiminen on tärkeää. Kiitos. Kiitokset. Teille olisi täällä sininen kortti Tomatsilta, joten edustaja Tomats, voitte esittää kysymyksen. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, te sanoitte, että Soleimanin murha oli barbaarinen teko. Oletteko sitä mieltä, että, että se ei riitä terroristien torjumiseksi? Oliko hän terroristi? No, voitte vastata puoli minuuttia, aikaa. olkaa hyvä. Kiitos kysymyksestänne. Minä katson, että tämä rikkoi kansainvälistä oikeutta ja täällä täysistunnossa meidän ei tule kuitenkaan ottaa tuomarin roolia, no, oikeuslaitoksen roolia, se ei kuulu meille, mutta tämä rikkoo kuitenkin kansainvälistä oikeutta ja näin tämä täytyy nähdä. Kiitos paljon. Thank you. Kiitokset. Ja sitten yksi minuutti, edustaja Hakkarainen. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies

kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset teille ja sitten edustaja Zofko, yksi minuutti. In the first week of the new year we all... Kiitos puhemies. Me uuden vuoden vaiduttua näemme tapahtumasarjan, jossa on tapahtunut kaikenlaista. Siellä on kyse myöskin suoraan EUn turvallisuudesta. Rauhan neuvottelut ovat tervetulleita Iranissa. Ja nyt kehotankin kaikkia osapuolia käymään vuoropuhelua. Ja meidän täytyy myös kannustaa ja rohkaista kumppaneitamme käyttämään diplomatian keinoja jotta voidaan vakuuttaa Iran siitä, että on myös sen etu pysytellä ydinsulkusopimuksessa. Isiksen tulosta ovat kärsineet monet tuolla alueella ja myös Bagdadissa on ongelmia. Ja on hyvin surullista nähdä, että rauha on horjunut Tarvitaan nyt diplomatian keinoja ja pyydänkin teitä, korkea edustaja, tekemään kaikkenne, jotta EU voisi osoittautua välittäjäksi tässä todella hankalassa tilanteessa. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Jones, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Jälleen Donald Trumpin ajattelemattomuus on käynnistänyt vaarallisen ketjureaktion Sulemanin murhan jälkeen ja sitten tämä päättyi ukrainalaisen matkustajakoneen alas ampumiseen osanottoni uhrien perheille. Nyt protestit ovat nostaneet päätään Iranissa ja kovaa kieltä on kuultu viimeisimpänä yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriltä tänään. Euroopan Yhdysvaltojen ei olisi tullut vetäytyä tästä Iranin ydinsulkusopimuksesta. Tilanne on äärimmäisen vaarallinen ja kaikkien ihmisoikeuksien suojeleminen on äh, äärimmäisen tärkeää myös heikoimmassa asemassa olevien, kuten naisten ja lasten. Meidän on vakautettava tämä tilanne. Vetoan teihin, että näin tehdään. Kiitos. Kiitokset ja sitten eh, edustaja Grosje, yksi minuutti, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos. Iranin ja USA jännitteet ovat maailmanlaajuinen ongelma. EU on kuitenkin näkymätön, sen täytyisi tehdä enemmän kriisin ratkaisemiseksi ja sen täytyisi pyrkiä pitämään ydinsopimuksesta kiinni. Jos tilanne eskaloituu, niin osa EUsta on ohjusten lentoalueella ja tämä johtaa myös uusiin maahanmuuttoaaltoihin. Euroopan unionilla täytyisi olla tärkeä rooli koska tämä vaikuttaa toki myös e, energiakysymyksiin. Iran haluaa toimittaa myös luonnon kaasua ja tämä toki vaikuttaa myös Eurooppaan, jos haluamme saavuttaa hiilineutraalion vuoden 2050 mennessä. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Litsi, minuutti. Gentili kollegi. Hyvät kollegat, arvoisa varapuhemies nyt tämä epävakaus, joka on seurannut muun muassa Sulemainen kuolemasta, on osoittanut jälleen EUn ulkopolitiikan epäonnistumisen. Ja nyt ähm, tämä hyvä tahto ei riitä, se on ollut tehotonta eikä auta vastaan tulevissa tilanteissa. Tämä ei koske korkean edustajan Borrellin ähm, ammattitaitoa tai henkilöä, mutta tässä tietysti täytyy pysytellä Euroopan oikeuskehyksen mukaisissa toimissa, mutta kun nyt ajatellaan tätä ukrainalaista boinkonetta, konetta jonka turmassa kuoli sata, toista sataa ihmistä ja sitten siitä se kaikkien näiden tapahtumien jälkeiset mielenosoitukset ja muut levottomuudet kaduilla – niin puheenjohtaja von der Leyeninkin pitäisi pyrkiä kaikkiin toimiin, jolla voidaan tilanteen eskaloitumista rajoittaa sekä Iranissa että Irakissa. Ja minäkin vetoan siihen, että käytetään dialogia ja diplomatian keinoja, mutta ei tapahdu yhtään mitään, ei kaikkea voi ratkaista poliittisella julistuksella ja von der Leyenin lausuma tuli päiviä Soleimanin kuoleman jälkeen vasta. Have to stop you. Joudun keskeyttämään teidät, te ylititte puheaikanne jo reilusti. Seuraavaksi edustaja Lewandowski ja yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Tämä ydinsulkusopimus Iranin kanssa oli todellinen ähm, neuvottelutaitojen mestarinäyte äh, ja sen hiomiseen meni vuosia ja nyt sen vaarantuminen äh, voisi keskeyttää maailmanlaajuisen äh, ydinsulkutoiminnan Ähm, aseista riisunnan tie on oikea tie, mutta äh, Trump on lähtenyt toiselle tielle, varustelun tielle. Ja kun Yhdysvallat nyt ei kanna vastuutaan alueen vakaudesta, niin meidän on kannettava sitäkin suurempi vastuu. Mm, täällä on puhuttu siitä, että Iran on terroristivaltio, mutta maassa asuu 80 miljoonaa ihmistä – Eh, itse eh, olin aiemmin Iran valtuuskunnan eh, puheenjohtaja, olen vierailut maassa. Eivät kaikki maassa kuitenkaan tue ajaa tollan linjaa, joten nyt on aika diplomaattiselle toiminnalle. Kiitokset ja edustaja Benifei minuutti. Kiitos puhemies. Iranin ja Yhdysvaltain suhteiden eskaloituminen on johtanut yleiseen levottomuuteen ja nyt EUn ulkopolitiikka ei ole tuottanut kovinkaan paljon tuloksia viime vuosina ja vuosia on pyritty tekemään jotain, mutta ei ole tullut tuloksia. Nyt pitäisi mahdollisimman hyvät suhteet saada aikaiseksi ja niitä pitäisi myös noudattaa. Ja perjantain ulkoasiain, ulkoministereiden kokouksessa tähän puututtiinkin. Siellä on todella, hankalat talous, todella hankala taloustilanne esimerkiksi Amerikan asettamien pakotteiden vuoksi ja siellä lähialueen levottomuudet ovat vain pahentanut ongelmaa ja demokratisointi, ihmisoikeudet eivät ole edistyneet riittävästi. Sitä me kuitenkin toivomme kaikille iranilaisille. Thank you very much. Kiitokset ja sitten edustaja Bonfrisco minuutti. Grazie, signora. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Iranin ja Irakin alueella on useita eri uskonnollisia ryhmiä. Siellä on autoritaarinen hallinto ja hyvinvoinnin, turvallisuuden ja rauhan nimissä. Siellä on myös kuultu protestiääniä, kuten hiljattain Iranissa. Ja kaikki tämä on jo johtanut satoihin kuolemiin. Ja 79 korkealla tasolla tehdyt sopimukset on mitä noudatettava ja Euroopan täytyy myös toimia. Eurooppa on pyrkinyt antamaan humanitaarista apua näille ihmisille. kansainvälinen Seuraavaksi Majorin, olkaa hyvä. Se, mitä Iranissa ja Irakissa on tapahtunut, on huolestuttavaa, vakavaa ja Yhdysvaltain toimia meidän on tuettava määrätietoisesti ja e- sanottava tämä myös selkeästi. Yhdysvaltain toi, tätä hyökkäystä ei kuitenkaan voida hyväksyä. Se on vastoin demokratian periaatteita ja meidän ei pidä tehdä sellaista virhettä ja meidän täytyy täyttää ydinsulkusopimuksen sitoumukset, kuten korkeaedustajakin on sanonut. Tämä on todellinen testi nyt meille. Iranissa ja Irakissa kansalaisyhteiskunta vaatii avoimuutta, demokraattista kehitystä ja meidän täytyy tukea näitä naisia ja miehiä, jotka haluavat diplomaattisesti ja poliittisesti mennä eteenpäin ja meidän pitää voida estää tämän tilanteen eskaloituminen aivan hallitsemattomalla tavalla. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Pikkula, puolitoista minuuttia prije svega želim izraziti sućut obiteljima žrtava. Minä haluaisin esittää niille perheille, joiden omaisia kuoli lentoonnettomuudessa lentokoneessa, joka ammuttiin alas. Haluaisin tukea kaikkia tutkijoita, jotka ovat osallisena tässä tragediassa. Pääviesti on, että meidän ei tulisi toimia yksipuolisesti, koska seuraukset voivat olla näinkin järkyttävät. Kenraali Sulemanin tappaminen on avannut tämän Pandoran lippaan. Minä toivon, että viimeiset uutiset, että amerikkalaiset joukot olisivat vetäytyneet Iranista, eivät johda lisäkonflikteihin. Euroopan unionin täytyy olla proaktiivinen, sen täytyy ehdottaa diplomaattisia ratkaisuja ja tavoitteen tulisi olla, että Iran kunnioittaa kaikkia velvoitteitaan, mitä ydinsulkusopimukseen tulee. Iranin täytyisi lopettaa väkivalta kaikkia mielenosoittajia kohtaan. Meidän täytyisi avata keskustelu eh, eh, transatlanttisesta yhteistyöstä tulevaisuudessa. Kiitos. Now as... Kiitokset. Meillä on nyt koko joukko puheenvuoropyyntöjä puhelista ulkopuolelta, joten annan poliittisille ryhmille kullekin puheenvuoron. Ensin edustaja Zver, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies monien vuosien ajan olen seurannut Iranin opposition toimintaa ja sen taistelua demokratian ja rauhan puolesta. Myös Euroopan parlamentti on usein ollut yhteydessä Iranin oppositioon kuitenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa suhtautuminen heihin on hiukan toisenlaista. Mielestäni Euroopan unionin tulisi myös olla pikemminkin Atlantin toisen puolen kumppaniemme rinnalla, kun tässä vastakkain ovat Yhdysvallat, joka on kehittänyt demokratiaa, ja sitten tämä toinen valtio, joka on kaikkea muuta kuin demokraattinen joka pudotti ukrainalaisen matkustajakoneen pidättää oppositioedustajia, toimii väkivaltaisesti. Veton Borellin, jotta Euroopan unioni ottaa tiukasti kantaa Iraniin. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja äh, Haisel, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies. Meidän täytyy ponnistella sen eteen, että saamme rauhoitettua tilanteen. Meidän täytyy poistaa jännitteitä ja välttää tilanteen eskaloitumista. Me näemme, kuinka kenraali Suleimani tapettiin. Riippumatta siitä, kuka hän oli, meidän täytyy ymmärtää, että tämä on johtanut mm, toimiin ja meidän täytyy pystyä myös kritisoimaan USAta. Meidän täytyy olla tasa-arvoisia kumppaneita. Meidän täytyy tehdä parhaamme. Meillä täytyisi olla hyvät suhteet Yhdysvaltojen kanssa ja muiden maiden kanssa, myös Iranin Meidän täytyy tukea myös ydinsulkusopimusta, koska jos tilanne eskaloituu sodaksi, niin se olisi huono asia. Kiitos. Kiitokset. seuraavaksi edustaja Austravicius. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Iranin hallinta ansaitsee nämä pakotteet. Sen verenhimoisista toimista kansalaisia kohtaan ja myöskin siviilejä kohtaan, kun se ampui tämän ukrainalaisen siviilikoneen alas. Tällaiset pakotteet ovat, on kohdistettava Iranin hallintoon ja samalla on tuettava kansalaisyhteiskuntaa. Kuitenkaan ulkomainen hallinto ei saa tehdä uusia sotarikoksia ja pahentaa entisestään tilanteen epävakautta. Ja nyt pitää olla kattavampaa politiikkaa ja realistisempia odotuksia. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Konečna. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kollegini, vážení kollegové. Kiitos puhemies. Parhaat kollegat, meidän tulisi Euroopan parlamentissa ymmärtää, että kansainvälinen politiikka ei ole mikään jalkapalloottelu. Meidän ei tule sallia sitä, että suosikkijoukkueemme rikkoo toista joukkuetta ja sitten buuata, kun toinen joukkue menestyy. Mm, meidän ei tule mitata eri mittatikuilla eri toimijoita, vaan meidän tulee kritisoida ja tuomita kaikki väärät teot. Iran on rikkonut kansainvälistä Yhdysvallat on rikkonut kansainvälistä lakia, se täytyy tuomita. Iran pudotti matkustajakoneen ja se täytyy tuomita. En tässä yritänyt myöskään millään tavalla tuomita Yhdysvaltoja ja puolustella Irania. Meidän täytyy kuitenkin puhua selväsanaisesti, kun kansainvälistä lakia rikotaan. Vuosi 2020 ei alkanut hyvin, ja jotta saataisiin lisättyä luottamusta, jos ei saada lisättyä luottamusta kansainväliseen oikeuteen, niin tämä vuosi saattaa päättyäkin huonosti. Meidän on valittava laki eikä kaaosta. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Urikkiä. Yksi minuutti. Vážení kollegovia, v prvom rade by som sa chcel sťažovať. Kiitos. Ensin haluaisin tehdä valituksen puhemiehistölle, koska meiltä on kielletty liput täysistunnossa. Väitetään, että ne ovat bannereita. Tämä ei ole hyväksyttävää. Mitä Iraniin tulee, ydinsulkusopimus, josta on sovittu, on hyvä eh, diplomatian tulos, mutta kaikki paha, mikä tapahtuu Lähi-idässä tällä hetkellä, liittyy eh, USAn aggressiiviseen politiikkaan ja he eivät ole pitäneet kiinni kansainvälisestä oikeudesta. He ovat harjoittaneet terroristi iskuja poliitikkoja kohtaan toisissa maissa. Ja haluaisinkin, että Euroopan unioni tuomitsee nämä hyökkäykset samalla tavalla kuin terroristihyökkäykset muiden maiden taholta tuomitaan. Ja e, tykää näiden tapahtumien ulkopuolelle. Sesku. Kiitokset edustaja Basescu, yksi minuutti. doamnă președintă Kiitos oikein paljon puhemies. No niin. Yhdysvaltain ja Iranin välinen taistelu on asia, jota täytyy tarkastella totuuden perusteella. Ja totuus on se, että Suleiman oli yksi niistä, jotka järjestivät tämän hyökkäyksen Teheranin lähetystöön. Ja tämä täällä juuri terroriteko tapahtui. Ja nyt kun otetaan tämä huomioon, niin meidän mielestämme näyttää siis siltä, että meidän pitää suojella tätä ydinsulkusopimusta. Se on tietysti yksi näkemys, mutta haluaisin kertoa omani. Iran ei tule tätä sopimusta noudattamaan ja ja me näin olemme solidaarisia terroristivaltioille. Eli meidän pitää nyt miettiä vähän tätä solidaarisuutta. Emme me tiedä, aiommeko jatkuvasti tätä solidaarisuutta osoittaa terroristihallituksille, jonka, joka pitäisi olla meidän kumppanimme tässä. Menet, señor Lopez Aguilar. Kiitokset ja sitten edustaja Lopez Aguilar, yksi minuutti. Arvon äh, korkeudustaja Borrell, nämä 176 kuollon uhria äh, iranilaisen äh, ohjuksen pudottamassa matkustajakoneessa ovat hirvittävä tragedia ja Iran tunnusti teon vasta sitten, kun Kanadan pääministeri oli tiedustelutietoihin perustuen kertonut asiasta. Kymmenet uhreista olivat kanadalaisia kyllä ja muita, mutta myös iranilaisia. Nyt iranilaiset ovat lähteneet osoittamaan mieltään. Heillä on tähän paljon syytä. Heiltä on viety internet Äh, heitä on vainottu. Äh, ja nyt äh, välitön sodan vara alueella on todellinen. Meidän on diplomatian keinoin nyt vältettävä tämä. Te johdatte eurooppalaista diplomatiaa. Sota on estettävä. Kiitos puhemies. Very much my last... Kiitokset ja viimeinen puhuja on edustaja Aleksandr Jordanov. Госпожо председател, господин Борел, Ако разумният подход не Arvoisa korkea edustaja Borelle, jos järki ei riitä, jos tätä tilannetta ei onnistuta rauhoittamaan, onko meillä joku toinen toimintasuunnitelma? Meillä pitäisi olla plan, plan B. Pitää myös muistaa nämä ukrainalaisen lentokoneen uhrit ja meidän pitää todella selvästi sanoa tälle diktatuurille, että jos se tällä tiellä jatkuu, niin vastaus tulee olemaan aivan toisenlainen. Ja tämä ratkaisu todennäköisesti on sitten ihan turha. Nyt pitää toimia paljon aktiivisemmin ja nimenomaan tukea mielenosoittajia ja aktivisteja. Ja myös täällä on kuultu uhkauksia, kantoja, jotka eivät ole uhka vain meille, Yhdysvalloille, vaan myöskin meille itsellemme. Meidän täytyy pysyä Yhdysvaltain rinnalla. Very much. And now I... Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja Borrell. Olkaa hyvä. Bon, ça a été un... Euh, no, tämäpä oli keskustelu, jossa kuultiin monia kantoja, jotka olivat kaikki hyvin mielenkiintoisia, mutta hyvin eh, kirjavia, hyvin erilaisia. Tämän jälkeen, kun teitä on kuunnellut, on vaikea kertoa kenellekään, mikä on Euroopan parlamentin kanta, onko musta musta, onko valkoinen valkoinen. Tästä ollaan tämän keskustelun jälkeen kyllä hyvin eri mieltä. Kyse on kriisistä. Tästä kaikki olemme yhtä mieltä ja tilanne on varallinen meidän kaikkien kohdalla. Haluaisin todeta teille, että abandonner les, les Nobody has abandoned it. Ei kukaan ole ydinsulkusopimuksesta luopunut. En minä usko ainakaan, etteikö se olisi äh, tärkeää meille. Äh, ja turvaisi tilannetta neuvosto ja E3 ulkoministerit ovat näin todenneet ja olen saanut kirjeen myös yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriltä ja tämä viesti oli hänen niin se oli hiukan toisenlainen kuin tuo ulkoministerin kirje, mutta kyllä tämä, mikä paperilla on, niin pätee. Brittiministeri toteaa, että heidän ehdotuksensa ei ole luopua Obaman sopimuksesta ja korvata se Trumpin sopimuksella ei, vaan he toteavat haluavansa säilyttää sopimuksen, mutta että haluavat käyttää tätä mekanismia, tätä prosessia saadakseen sitten joka vipuvoimaa Iranin suhteen. Ei kukaan ole luopunut sopimuksesta ja myös YK virastot valvovat äh, ja äh, tarkkailevat äh, Iranin ydin toimintaa. Älkäämme unohtako, että YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselma on päättänyt ydinsulkusopimuksesta. Ei se ole mikään asia, jonka me olemme täällä eurooppalaisten kesken kirjoittaneet. Ei, neuvottelut kestivät sopimuksen aikaansaamiseksi kymmenen vuotta. Ja YK on päätöslauselmalla tuo ydinsulkusopimus hyväksyttiin, eikä kukaan ole tätä sopimusta perunut. Se on vielä kovasti hengissä. Älkää nyt minua syytelkö. Ja sanoko, että minä olen väärässä. Siis kyse on nyt ulkoasian neuvoston päätöksestä pitkän keskustelun jälkeen ja kolmen ministerin kirje on sitten asia sinänsä. Me olemme täysin sitoutuneet puolustamaan Irakin itsemääräämisoikeutta ja sen alueellista koskemattomuutta ja Irak on sitoutunut maan sisäiseen uudistusprosessiin ja ulkoasian neuvosto on pyytänyt minua käyttämään kaikkia diplomatian keinoja ja puhumaan kaikkien kanssa. Kaikkien siis, kaikkien. I understand an invitation to keep in touch with the Iraq government. Todella. Irakin hallitus tällä hetkellä on toimitushallitus, mutta heti perjantaisen kokouksen jälkeen olin yhteydessä Irakin hallitukseen, vaikka se nyt onkin vain tällainen toimitushallitus ja, ja, ja se on ollut yhteydessä todella ulkosuhdehallintoon ja me sovimme siitä, että täytyy tehdä enemmän ja joku täällä kysyikin, että no mitä enemmän sitten? No, Assosiaatiosopimusta tulee vielä kehittää entisestään. Se on allekirjoitettu ja ratifioitu ja astui voimaan vuonna 2018. Ja ihan vain tätä kautta, kuulkaa, Me voimme todella vahvistaa assosiaatiosopimuksen kautta muuttaa suhteitamme niin turvallisuuden äh, kuin taloudenkin alalla. Ja toki meidän täytyy sitten katsoa, että mitä äh, teemme äh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Meillä on todella käynnissä toimintaa sen estämiseksi, että Irak maana sirpaloituisi, hajoaisi. Ja minä ymmärrän, että te olette kaikki täysin tietoisia hyvin dramaattisista turvallisuusvaikutuksista myös meihin kohdistuen, jos Irakilla Irakiin syntyisi vastaavanlainen kriisi kuin Syyriassa on ollut. Ja siksi tulevina päivinä, viikkoina – minä käyn äh, irakilaisten kanssa diplomaattisia neuvotteluja ja tarjoan tukemme ja apumme, jotta voidaan jatkaa maan uudistusprosessia ja vahvistaa sitä edistystä, jota viime vuosina on jo tehty. Voidaan tietenkin puhua tulevaisuudesta, mutta tällä hetkellä yksi asia on ihan selvä. Iran ei tänä päivänä ole ydinasevalta ydinsulkusopimuksen ansiosta. Enkä näe, miten voitaisiin aikaan saada vaihtoehtoinen sopimus. Minä en todella näe tälle mahdollisuuksia. Kaikki puhuvat tästä sopimuksista. Jotkut teistä olet,